Onko rouva Gressle valmiina aloittamaan kokoustyöskentelymme? You have to knock. Mes chers collègues. Hyvät kollegat, jos teille nyt suinkin sopii, niin voisimme kyllä jatkaa tätä kokousta. Rova Gressle, on ne valmis aloittamaan esittelynsä. Madame la présidente, vous avez la parole. Rouva puheenjohtaja, olkaa hyvä. Voitte puhua uusista varainhoitosäännöistä, joita tullaan soveltamaan talousarvioon. Anteeksi puheenjohtaja, te ihan yllätitte minut. En tiennyt, että oli jo minun vuoroni. No niin, jatkan saksaksi äidinkielelläni. Revision Niin, siis talous, asetuksen uusi versio. Tässä on vähän myöhästymistä, koska se ei ole vielä kaikilla kielillä, ja, mutta englanniksi on, ja tämä luonnos on jaettu. Ja 18. ensimmäistä on sitten määräaika tarkistuksille, ja 21. on sitten takaraja. Ja sitten helmikuussa äänestetään ja sen jälkeen mennään trilogiin. Meillä on kaksi, eh, kaksi lausuntoa tästä ja budjetin valvontavaliokunta ja edes toinen valiokunta on tehty, tehnyt nämä lausunnot ja minä olen puhunut lausunnon tekijöiden kanssa ja olen ottanut mukaan niitä asioita, joita siellä esitettiin. Ja sitten tässä on myös työryhmä, joka on aloittanut näistä delegoidusta säädöksistä kokouksen ja on ollut myös syyskuussa ja lokakuussa jo kokouksia. Sitten tämä työryhmä jatkaa työtään heti, kun saamme neuvoston kanssa yhteisymmärryksen. Mitä tähän komission ehdotukseen tulee, niin tässä on kysymyksessä uudet direktiivit ja nämä myönnytykset. Ja myöskin se, ne on sovellettu julkisia hankintoja, hankintoja koskeviin Eh, direktiiveihin, jotta nämä saataisiin täytäntöön pantua. Varanhoitoasetuksen täytyy astua voimaan 2016 ja painopiste on nimenomaan julkisilla hankinnoilla. Komissio on tehnyt uuden ehdotuksen ja haluaa lisää avoimuutta, eh, eh, enemmän joustoa hankintoihin ja sitten, että voidaan myös muutoksia tehdä jälkikäteen. Tässä tietenkin punainen lamppu syttyy varanhoidon tarkastajille, mutta täytyy kuitenkin ymmärtää, että tässä meillä on ollut erittäin suuria hankkeita ja tiedämme, kuinka isoja projekteja ne ovat. Meillä pitäisi olla keskeinen tietokanta, jossa on tiedot petoksista, rahanpesusta ja muusta, mitä näihin hankintaprosesseihin liittyy. Tarvitsemme tällaista tietopankkia, jotta kaikki tieto olisi siellä. Ja siellä olisi siis kaikki tiedot siitä, miten Euroopan raha on käytetty. Ja saataisiin myös selville, ketkä ovat tehneet petoksia ja nämä tahot eivät sitten uusia rahoja saisi. Eh, hyvin tärkeä tietopankki, mutta eh, hyvin vaikea hanke, koska kahdeksan vuotta tätä on jo kehitetty ja se on vieläkin heikko. Minä olen tehnyt tähän tarkistuksia, joita haluaisin teille esitellä. Toivomme, eh, että tässä on nyt viimeinen muutos asetukseen ja tässä olisi nyt sitten viimeinen mahdollisuus todellakin tehdä näitä, tehdä näitä korjauksia. Ja siksi minä olen eh, tehnyt sellaisia tarkistuksia, jotka ovat vähän laajentavat tätä eh, komission ehdotusta. Eh, tarkistus kaksi. Minä haluaisin, että kansalaisjärjestöjen määritelmää Eh, katsottaisiin. E, ja tämä on sellainen asia, mikä pitää delegoiduissa säädöksissä ottaa mukaan, koska kansalaisjärjestöjä pitää kohdella samalla tavalla kuin muitakin. E, nehän ovat kansainvälisiä e, järjestöjä, jotka saavat suoraa rahaa ilman hankintamenettelyä. Ja on hyvin tärkeää, että me että on hyvin tärkeää, että kriteerit ovat olemassa ja että niitä käytetään. Sitten 20 ja 23 tarkistukset. Täällä puhutaan eh, eri vastuuvapauksien myöntämisestä. Ja täytyy ottaa myöskin huomioon, mitä Roundtable 13.11. sanoi. Täällä hyvin vaikeasti synnytettiin tämä sopu mutta sen kanssa on nyt vain elettävä. Ja sitten kohta neljä liittyy tilintarkastukseen ja tietojen välittämiseen Euroopan parlamentille siis kautta linjan. Sitten tarkistus 11, tässä on artikla 107, intressiristiriidat. Tämä asia oli sellainen asia, johon Transparency Internationalkin puuttui. Sitten numero 13, parlamentin tiedon saantioikeus. Se, mitä tietopankissa on, siellä on organisaatiot ja firmat, e, mutta tietosuojasyistä sitä ei voida komission verkkoon laittaa. Meidän täytyy vähän miettiä, minkälaisia sääntöjä tähän tarvitaan. Sitten kohta 14, korruptio terroristijärjestöjen ja ihmiskaupan rahoitus. Jos tällaista ilmenee, niin viiden vuoden karenssi muihin hankintamenettelyihin nähden otetaan käyttöön. Täällä on tällainen paneeli, joka voi asettaa pitkäaikaisia sanktioita ja e, sanktiomekanismit sitten jäsenvaltioille, jotka eivät tee yhteistyötä komission e, kanssa nimenomaan tämän tietopankin suhteen. Ja budjettikeinoin voidaan näille valtioille asettaa e, sanktioita tai tällaisia negatiivisia kannustimia. Sitten 21 siellä on sanottu, että rahoitusvälineet pitä, ovat siinä kyseessä. Sitten seuraava liittyy tilintarkastustuomioistuimeen ja sen erityisraportteihin. Nämä kontradiktoriset menettelyt täytyy saada nopeammiksi. Ja meidän täytyy löytää vastaukset niihin ongelmiin, joita tilintarkastustuomioistuin on meille osoittanut. Tämä tarkistus varmaan meneekin vielä uudelleen muotoiltavaksi. Ja olen saanut myös komissiolta tietoa siitä, että tästä vielä keskustellaan ja yritetään saada kiinni tämä aika, joka tähän on vierähtänyt liikaa. Meidän täytyy tätä aikaa aikaa siis eh, lyhentää, eli tämä numero 22 ei ole vielä valmis tässä muodossaan, eli en voi nyt siitä puhua sillä tavalla, kun olisin ajatellut. Sitten tämä ulos eh, sulkemismenettely, joka on delegoiduissa säädöksissä, on hyvin merkittävät säännöt tässä kyseessä. Ja tässä on 68. 15 ja 16 tarkistukset kyseessä. Meidän täytyy e, päästä näistäkin sopuun, se on hyvin raskasta, mutta silti. No sitten teknisiä, teknisiä muutoksia. Kaipaan tähän komission tekstiin, sen pitäisi olla selkeämpi. Ja näissä on kysymyksessä, minä luen tämän täältä. Numero yksi, 5, 7, 10, 11, 19, 20. Siis niitä enkä lukemaan, koska ne ovat vain teknisiä tekstimuutoksia. Haluaisin vielä sanoa, että näistä tarkistuksista ehkä vielä joudun jotakin muuttamaan. Kyseessä on ennen kaikkea se, että tätä tietopankkia pitää mm, pystyä hallinnoimaan hyvin, koska tilanne ei ollenkaan ole vielä se. Minä olen monenlaisia tahoja tässä konsultoinut ja Transparency International on tähän ottanut kantaa. Minä olen saanut siis eh, monenlaista feedbackia asioista jo ja teen sitten ehdotuksia. Kiitoksia. Merci. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitos siitä, että valaisitte meitä näillä tiedoillanne ja näistä hankkeista, näistä direktiiviluonnoksista. Tässä selkeytitte tilannetta julkisista hankinnoista ja avoimuudesta. Voi käydä niin, että joitakin tarjouksia tullaan hylkäämään, koska he eivät ole ihan päivittäneet maksupolitiikkaansa. Siinä voi olla, voi olla, että on esiintynyt epälojalia kilpailuja, mutta jotta Eurooppa voisi vielä läpi tällaisen periaatteen, niin kyllä Euroopan pitää olla itse olla ajan tasalla omien maksujensa suhteen. Kiitän rouva puheenjohtajaa, rouva Gresleä tästä mietinnön esittelystä. Hän sanoi, että ä, äh, tarkistusten jättämisen määräaika on 8. tammikuuta ja 20. tammikuuta käymme uudestaan keskustelua ja 5. helmikuuta valiokuntamme tulee äänestämään tarkistuksista ja tekstistä kokonaisuudessaan mahdollisesti muutettuna. Kukaan ei näytä pyytävän puheenvuoroa tästä aiheesta. Anteeksi, en huomannut. No niin, olkaa hyvä. Le président, je parler euh, en roumain. Euh, Kiitos puheenjohtaja, aion puhua romania. Este, este bine redactat. Sunt câteva lucruri. Tämä Mietintö on minusta oikein hyvin laadittu. Siinä on tiettyjä aspekteja, joita henkilökohtaisesti haluaisin hieman painokkaammin lopullisessa versiossa korostaa. Ensinnäkin avoimuus. Me voisimme vielä enemmän omissa tarkistuksissamme korostaa sitä, mitä avoimuus merkitsee. Toiseksi rangaistukset. Rangaistuksista puhutaan paljon. Rangaistusmaksuista silloin, kun sääntöjä ei noudateta pitäisi selkeyttää, minkälaisia tapauksia kyseeseen voisi tulla, milloin rangaistusmaksu joutuu maksamaan. Tämä ei ole aivan selkeä. Jos nämä asiat vielä selkeytettäisiin, niin olisi hyvä. Näissä sakkomaksuissa puhutaan korkeintaan viidestä vuodesta. Minkälaisia rangaistuksia ja minkälaiset jaksot, ajanjaksot tulevat sitten kyseeseen muiden rikkomusten osalta? No sitten ajatus ulkopuolisesta tilintarkastuksesta. Miten voidaan tällaista äh, mahdollisuutta harkita, milloin pitäisi toteuttaa tilintarkastus talon sisällä ja milloin taas pitäisi turvautua ulkopuoliseen tilintarkastukseen. Julkisessa rahoituksessa tarvitaan valvontaa ja uskon, että tämä uusi uudistus voi parantaa tilannetta huomattavalla tavalla. Täytyy vain pohtia sitä, millä tavalla voimme muotoilla tämän tarkistuksen. Sitten me voimme kyllä jatkossa selittää veronmaksajillekin, millä tavalla rahat on käytetty ja lakia on noudatettu. Uskon, että meidän täytyy vielä tutkia sitä, miten ne, jotka ovat mukana tässä hyvässä ajatuksessa, eli tietopankissa, mikä on heidän tilanteensa. Ei voi olla niin, että ne edunsaajat, jotka ovat mukana tietopankissa, voivat sitten hyökätä päätöstä vastaan sillä perusteella, että kaikkia kriteerejä ei ole rekisterin sisällyttämisessä huomioitu. Merci, Monsieur Kiitos, edustaja Geijer. ja, danke Kiitos puheenjohtaja. Viime kaudella minulla oli ilo olla sosiaalidemokraattien esittelijänä tässä asiassa. Ja yhdessä Inge- Ingeborg Greslen kanssa tätä varanhoitoasetusasiaa työstimme. Ja me olimme monissa trilogi neuvotteluissa tässä hyvin teknisessä, mutta tärkeässä asiassa. Minä olin hyvin kiinnostuneena, kuuntelin häntä, mutta yhdessä kohdin minulla on epäilyksiä, eli tämä tarkistus numero 22. Tämä yleis ähm, niin, joka olisi komissiolla, niin tämä on vähän ongelmallinen. Aivan kuten viime, äh, viimeistä viiden vuoden aikana Erityisesti tilintarkastustuomioistuin on erityiskertomuksessaan ollut kritiikitön. Tietenkin se kritisoi komissiota, kun se on sen työ, mutta myös budjetin valvontavaliokunta myöskin. Siis meidän täytyy muistaa yksi asia – Euroopan parlamentti ja budjettivaliokunta, me olemme poliittisia elimiä. Ja kaikki, mitä tilintarkastusvirasto meille kertoo, niin e, se on kiven hakattu, tai se ei ole kiven hakattua, koska näitä pitää voida tulkita. Me, ja mitä tulee sitten komissioon, niin tässähän on kuitenkin kysymys poliittisista kannanotoista. jos komission politiikassa onkin perustavanlaatuista ongelmaa, niin minulla on kuitenkin mm, vapaus nähdä itse toisin esimerkiksi, kun puhutaan suorasta budjettituesta kehitysmaissa. Tätä voidaan katsoa siis eri kantilta, mutta minä olen aivan selkeästi eri mieltä kuin mitä tilintarkastustuomioistuin on kantansa ilmoittanut. Tämä ei ole pelkästään siis tilintarkastuskysymys, vaan tässä on myös poliittinen kysymys mukana. Ja tällä silmällä minä luen näitä kertomuksia, mitä siellä, sieltä tulee täytyy miettiä, minkälainen arviointi poliittisesti komissiosta voidaan tehdä. Eh, muuten käy niin, että me vain eh, rajoitamme nämä raportit eh, tällaiseen pelkästään tilintarkastuspuoleen, jonka kautta komissiota arvioidaan, ja silloin tämä politiikka jää kokonaan sivuun, eikä se ole oikein. Siksi minä haluaisinkin, että että komissiolla on oikeus poliittisesti myös argumentoida omaa toimintaansa. Me olemme poliittinen elin. E, mehän olemme poliittista työtä varten täällä. Ja siksi minun mielestäni e, e, meidän ei pidä siis tätä aselepoa näiden toimielinten välillä niin tiukasti katsoa, vaan vaan meidän täytyy myöskin poliittisesti pystyä toimimaan. Ja Euroopan parlamentaarikkona minä haluan, että minulla on myös oikeus arvioida näitä kertomuksia. Madame Gressle. Rouva Gressle, haluatteko te vastata? kahdelle puhujalle tietäen, että meillä on kuitenkin aikaa 8. tammikuuta asti hieno säätääksemme näitä tarkistuksia ja käydä uudestaan keskustelua 20. päivä tammikuuta. Äänestämme, niin kuin äsken sanoin, 5. helmikuuta. Ihan äh, minä puhun hyvin lyhyesti. Also es wird kein te sanotte, että mitään sanktioita ei ole, jos tieto pankissa ole mukana, mutta rikosoikeudessahan on sellaisia sääntöjä, korruptio ja petos, mutta kuitenkin se, että ei pääse mukaan seuraaviin hankintamenettelyihin, niin sehän on ainoa sanktio, jonka me voimme tähän tietopankkiasiaan järjestää. Ja se on tietenkin hyvin tärkeää. Tietokanta pakottaa jäsenvaltiot aina hankintamenettelyn kohdalla konsultoimaan tietoja sieltä, koska sieltä voidaan sitten tarkistaa, ovatko toimijat toimineet niin kuin pitää. Mm, nämähän ovat usein siis oikeusistuinten kautta kulkeneita asioita. Ja mitä suuressa EU:ssa tehdään rahoille, niin se on hyvin tärkeää, tärkeää meille. Minä toivon, että tästä tietopankista tulisi sellainen kuin olemme toivoneet. Me olemme 2006 tämän Suomen kaudella saaneet läpi tämän koko asian ja siellä oli tietenkin myös sellaisia asioita, joita neuvosto alun perin ei halunnut. Mutta kuitenkin tämä ei ole mikään pikkuongelma, se on aivan suuri asia. Se, mitä te sanoitte, niin tietenkin tästä on tuomioistuinten päätöksiä. No sitten tarkistus 22. Minä mietin hyvin pitkään. Meidän ongelmamme on se, että tilintarkastustuomioistuin on saanut vastaavilta äh, instansseilta eri maista huonoja arvioita tällaisessa peer reviewssa. Ja miten tämä tilintarkastus hoidetaan, niin ei missään kansallisessa äh, säädön, lainsäädännössä ole sellaisia sääntöjä kuin mitkä koskevat äh, tilintarkastustuomioistuinta – ja mitä on, asiasta on puhuttu, niin tietenkin on tärkeää, että tilintarkastustuomioistuin konsultoi komissiota ja sitten vedetään muut toimielimet mukaan silloin, kun asia sitä vaatii. Eli tässä on tämä kontradiktorinen menettely käynnissä, käytössä. Tämä on vain hyvin eh, hidasta. Kaksi ja puoli vuot- kuukautta oli aikaa komissiolla vastata. Ja kun sitten annetaan eh, määräaikoja näille vastauksille, niin tietyssä ajassa tilintarkastustuomistun joutuu nämä julkaisemaan. En väitä, en väitä kuitenkaan, että tätä kontradiktorista menettelyä käytettäisiin viivytystarkoituksessa. Esimerkiksi tutkitaan vain sitä, miksi maaseudun kehittämisohjelmissa on tapahtunut niin paljon e, virheitä. Ja jos komissio ei halua, että sitä tutkitaan, niin sitten tietenkin se pyrkii sitä venyttämään, ja se on asia, joka minulle ei sovi. Asian pitää e, toimia E, hyvin ja yhteistyön täytyy toimia. Meidän täytyy vain lyhentää näitä määräaikoja ja meidän Mehän lainsäätäjänä teemme hyvin tarkkoja sääntöjä, mutta tällainen vertaisarviointi kansallisten järjestelmien kanssa niin sen perusteellakin ymmärretään, että tilintarkastustuomioistuin saattaa kärsiä uskottavuuden puutteesta. Kaikki uskovat, että tämä nyt toimii, mutta minä pelkään, että on sellaisia tuloksia, joita kukaan ei halua. Ja mitä tulee siis auditoitaviin, eh, niin Kyllä minä olen näistä asioista puhunut monenkin tahon kanssa ja asia ei millään tavalla ole e, valmis. Tilintarkastustuomioistuin toivoi enemmän kuin mitä minä olen esittänyt. Täytyy vain todeta, että meidän pitää huolehtia uskottavuuden parantumisesta siinä virastossa ja meidän täytyy Täytyy myös katsoa siis näitä sääntöjä. No, minä iloitsen siitä, että tarkistuksia tulee, niin jos olisi mukava tästä puhua vielä enemmänkin. Très bien, eh bien voilà une invitation. Kiitos. Tässä kuultiin kutsu. No niin, voimme, voimme jättää tämän asian tällä haavaa tähän. Ja nyt annan puheenvuoron edustaja Tarandille joka puhuu Euroopan unionin ja Senegalin tasavallan välisestä kestävästä kalastuksesta koskevasta kumppanuussopimuksesta. Merci, monsieur le président. Indeed, we have to finalize... Kiitos, puheenjohtaja. Toden totta, meidän täytyy viimeistä, viimeistellä kalastussopimus Senegalin kanssa. Hyvä uutinen tässä on se, että Budjetin näkökulmasta maksut ja sitoumukset ovat tasoissa, joten ylimääräisiä maksuongelmia tämä ei synnytä. Rahasummat ovat varsin pieniä, 9,61 miljoonaa euroa. Mitä tästä pitäisi sanoa? Harkittavana oleva sopimus määrittelee tonnikala tonnimäärän 14 000 tonnia vuodessa ja toinen kala on Senegalin kummeli. Sitä voidaan pyytää 2000 tonnia vuodessa. Ja komissio katsoo, että tämä on sen mukaista, mitä voidaan kalastaa, eikä vaaranneta kalakantoja ylikalastuksella. Mutta viite ei ole kuitenkaan yläraja, vain sellainen raja, jonka jälkeen EU pienentää sitten omaa osuuttaan. Kun ajatellaan Senegalin kummelia, niin tieteelliset kannat ovat olleet jossain määrin ristiriitaisia. Jotkut väittävät, että kala on ylikalastettu ja EUlle ei paljon jäisi kalastettavaa. On tärkeää varmistaa, että kalakantojen hallinnointi toteutetaan alueelliselta pohjalta. Minun mielestäni tämä on sopimuksen hyvin ongelmallinen ulottuvuus, mutta enpä usko, että meidän valiokuntamme tehtävä on käsitellä kalatalousongelmia. Suosittelisin, että budjettivaliokunta antaa myönteisen kantansa sopimukselle. Minusta tässä ei ole kyseessä äh, kysymys, johon liittyy lisäarvo rahalle. Kenties ajattelemisen aihetta antavat sellaiset seikat, joita ei, ei voida sisällyttää tähän lausuntoon sääntöjen takia. Ensinnäkin kun ajatellaan kalastussopimuksia, niin meillähän on ongelma, joka liittyy pakotteiden puutteeseen silloin, kun kalastusalukset eivät noudata lupamenettelyjä. Tiettyjä vaatimuksia on esitetty jäsenvaltioille komission suuntaan, jotta sopimuksissa olisi helpompi noudattaa näitä rajoja. Mutta silloin kun sääntöjä ei noudateta, komission pitäisi pohtia sitä, että ei myönnettäisi kalastuslupia niille jäsenvaltioiden aluksille, jotka sääntöjä eivät ole noudattaneet. Haluaisin kiinnittää huomionne myös siihen, että budjettikohta, joka liittyy kalastussopimuksiin, on yli kaksinkertaistunut näinä vuosina siirtojen takia. Kumppanimaissa kalastus on lisääntynyt enemmän kuin oletettua. Siis EU on kalastanut siellä enemmän. Kuitenkin kyse on siitä, että EU kalastaa vain ylimääräisiä kalastussaaliita, joita siellä on kalastettavissa. Oikeastaan todellisista saaliista nämä tonnimäärät ovat varsin kaukana. Todelliset saalit voivat olla jopa kaksinkertaisia verrattuna tähän viite saaliiseen. Ja näin ollen eikö kalastusalusten omistajien pitäisi olla maksajina eikä suinkaan EU-veromaksajien. Mutta nämä ovat yleisiä pohdintoja, jotka liittyvät tulevaisuuteen, eivätkä vaarasta, vaaranna sitä, etteikö sopimus voisi tulla voimaan. Määräaika tarkistuksille on 18. joulukuuta. Jos teille sopii puheenjohtaja, niin me äänestäisimme sitten tammikuussa. Kiitos. Monsieur Kiitos edustaja Peron. Huomautan, että tarkistukset pitää jättää viimeistään 9. joulukuuta. Ja todellakin hyväksymme tämän tekstin 19. tammikuuta. Tarandin mietinnöstä onko teillä kommentteja, kysymyksiä, huomautettavaa? Ei siltä näytä. No niin. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan, jospa edustaja Geijer hyvinkin voisi esitellä meille tekstinsä Sepolista, eli mi- miten eh, on suunniteltu koulutusta lainvalta, vai lainvalta viranomaisten koulutuksesta. Kiitos. Minä olen tutkinut tätä tilannetta ja tässä niin on näitä eri instituutioita, ja ensin näitä innokkaasti perustetaan näitä agentuureja ja sitten lopuksi niihin sitten ollaankin rasittuneita. Tämä Sepol poliisiakatemia, joka on tarkoitettu yhteisen äh, täydennyskoulutukseen äh, poliiseille 88 maassa silloin, kun on kysymyksessä rajat äh, ylittävästä rikostorjunnasta, niin sillä on ollut vähän surullinen tarina. Tämä on ollut Britanniassa, tämä akatemia, ja sitten se on siirretty viime kaudella. Me olemme hyvin tiiviisti tästä keskustelleet, ja se oli keskustelu, joka, jota käytiin yli puolueen rajojen, yli valiokuntarajojen. Ja on puhuttu siitä, että Sepolin pitäisi siirtyä Haagiin. Miksi sitten Den Haagiin se pitäisi siirtää? Siksi, koska siellä on jo kaksi eh, muutakin eh, Euro, Eurojust ja Europol instituutiota, ja me olemme toivoneet, että sitten tulisi tällaisia helpotuksia toimintaan ja synergiaa energiaa eh, olisi parempaa ja sillä tavalla ehkä voitaisiin rahaakin säästää. Sunnuntaisinhan aina mm, vaaditaan EU-ssa säästöjä sitten kun tehdään e- ehdotuksia, niin mm, sitten ne ovatkin vääränlaisia. No sitten tämä kuitenkin meni Budapestiin ja sitten koko ajatus säästämisestä ei todellakaan toteutunut. Sillä on nyt sitten oma oikeusperusta ja meidän pitäisi nyt katsoa sitä. Tehtäviin hän ei ole tarkoitus puuttua tai emme voi puuttua. Miten budjettivaliokunnan eh, lausunto, se voi olla hyvin niukka ja minä olen hyvin aivan muutaman tarkistuksen tähän tehnyt. Ja pääasiassa on niin, että se Sepolin pitäisi tehdä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. E, poliisiyhteistyö ja oikeusyhteistyö, e, e, vaikka siinä on 2000 kilometriä välissä, niin sen yhteistyön pitäisi toimia hyvin. Budapest, anteeksi nyt, mutta sanon, että se olisi ilmeisesti tällainen väliaikainen paikka. Tämä ei ole mitään Unkaria vastaan, mutta kun minä talousarvio, talousarvion ihmisenä tätä mietin, niin kuitenkin pitäisi korostaa sitä, että me halusimme tehdä eh, muunlaisen ratkaisun. Kiitos. Merci, Kiitos edustaja Geijer.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 minä haluan aina puhua mahdollisimman kohteliasti ja toivoisin, että Unkari, Unkarinkin suhtauduttaisiin asiallisesti ja kohteliasti arkipäivän elämässä. Ei se nyt kuitenkaan ole minun keskeisin viestini, jos ajatellaan budjettia. On vaikea ymmärtää, mitä herra Geijer tässä meille kertoi ja ei ole myöskään helppo ymmärtää sitä, mikä näkyy tekstissä hänen tarkistuksissaan. Olen kuitenkin ihan samaa mieltä siitä lähestymistavasta, kun puhutaan virastojen, eurooppalaisten virantojen, virastojen sijainneista ja ne heijastavat aika vähän vähäistä suunnittelukapasiteettia ja on havaittu puutteita virastojen toiminnan suunnittelussa se ei myötä vaikuta taloude, toiminnan taloudellisuuteen tai toiminnan rahoittamiseen positiivisessa mielessä. oli myös samaa mieltä siitä, että voitaisiin myös säästää rahaa ryhmittämällä virastoja. Se on periaatteellinen lähestymistapa. Ei tänä päivänä ole kyse periaatteesta kuitenkaan, on kyse strategiasta säästämistaloudessa. Säästämisestä e, komission ehdotus pitää sisällä muita tavoitteita. Neuvosto ja parlamentti päättävät siitä, liitetäänkö Sepol johonkin toiseen virastoon, voi pitää tai ei pitää näistä päätöksistä. Sepol on lähtenyt pois yhdistyneestä kuningaskunnista ja nyt pitää löytää uusi keskustoimipaikka. Puhutaan Budapestista ja Unkarista. Me olemme säästäneet rahaa budjettillisesti ajatellen. Budapest voitti tämän kilpailun neuvostossa koska ilmoitti olevansa käytössä Sepolin viraston toimipaikaksi kymmeneksi vuodeksi, koska keskeiset infrastruktuurit ovat jo olemassa. Ne on nyt avattu 6. marraskuuta kuu, reilu kuukausi tai noin kuukausi sitten. Kollegio on jo muuttanut Budapestin, olemme pystyneet säästämään rahaa minä tässä nyt joudun toistamaan kymmenen vuoden ajan, EU ei tule, ei joudu käyttämään rahaa tässä kohtaa. Ja kun tätä kaikkea tätä tarkastellaan budjetellisesti ja juridisesti, niin meille äskettäin tehty tarkitus on, on sen sorttinen, että sitä ei mielestäni voi hyväksyä. Päätös on jo tehty. Ja joka tapauksessa Sepol, Europol, niillä on, niillä on toimipaikkansa, jotka ovat tavallaan lopullisia tämä, tässä vaiheessa. Tarkistus voi lähteä pahasti muuttamaan näiden toimipaikkojen profiilia, koska me emme löytäneet kattavaa kokonaisvaltaista ratkaisua virastoille, mm, niin Budapestissa sijaitseva toimipaikka merkitsee huomattavia tuntuvia säästöjä ja on ihan aiheellista ja pitäytyä tässä ratkaisussa Sepolin kohdalla. Muuten muussa tapauksessa minä voin tukea ehdotuksia, joiden myötä halutaan siirtää, muuttaa tai vaihtaa eurooppalaisten virastojen toimipaikkaa säästösyistä, mutta tämä ehdotus ei pyri siihen. Kiitos. Keskustelu on nyt avattu, käynnistetty. Sitä tullaan käymään toisessa valiokunnassa. Libe tulee kuulemaan omaa esittelijänsä 11. joulukuuta. Mitä meihin tulee, Tarkistukset tulee jättää viimeistään 16. joulukuuta mennessä ja me äänestämme valiokunnassa, omassa valiokunnassamme tästä 19. tai 20. tammikuuta. Libe-valiokunta äänestää, äänestänne, se pitää vielä vahvistaa, mutta todennäköisesti helmikuussa. Ja hyväksyntä tulee sitten aikanaan täysistunnossa, ehkä helmikuun lopulla tai viimeistään maaliskuun aikana. No niin, kukaan muu ei ole halunnut pyytää puheenvuoroa tästä esityslistan kohdasta. Keskustelu on päättynyt ja näin ollen voimme siirtyä äänestämään. Ensinnäkin äh, edustaja Debreen te vuoden 2014 talousarvio, pääluokka 3, siir- siirrot, Permettez-vous que je les présente, monsieur le président? Haluatteko, että esittelen nämä? Euh, merci de votre obligeance. Kiitos suostumuksesta. Ensin puhuisin 42 siirrosta. Minulla on ilo ilmoittaa teille kaksi hyvää uutista. Ensinnäkin se, että Gresle, joka esitti vastalauseita ja joka haluaa saada lisätietoja valiokunnan, Evan komissiolta, on saanut nämä tiedot ja hän on tyytyväinen ja näin ollen voimme tänään äänestää. Toiseksi sisältöön. Mitä tällä rahalla tehdään? Haluaisin saattaa tietoonne kaksi seikkaa. Uusi komission internetsivu, uutuus, uutuus, ei enää heijasta sisäistä organigrammia, henkilöstöhallintokaaviota, vaan keskittyy todellakin tarpeisiin ja odotuksiin, joita käyttäjillä on. Katson, että tämä on hyvinkin myönteinen uutinen. Sitten kielten käyttöpolitiikka on nyt harkinnassa. Näin voidaan osoittaa sanat eri yleisölle heidän äidinkielensä kautta. Ja nämä olivat ne hyvät uutiset, jotka halusin kertoa teille tästä siirrosta numero 42. Kiitos esittelijä. Sitten 37 siirto, se on merkittävä siirto. 44 miljoonaa ja yli. Ne tulevat etupäässä säästöistä, joita on saatu virastojen säästöistä, ja ne nyt siirretään toiminta äh, kohtiin äh, liikennepolitiikassa ja Erasmus Plusassa. Tämä mahdollistaa sen, että määrärahoja voidaan siirtää budjetin sisällä huomattavassa määrin. Ja sitten kolmas siirtopuheenjohtaja, numero 53. Kyseessä on vaatimaton 1,25 miljoonan siirto 2000-2006 kaudelta käyttämättömiä määrärahoja, joita ei voida enää käyttää, käytetään jäsenvaltioiden hyödyksi maataloustakeitten alalla. Ehdotan kollegoille, että he hyväksyisivät nämä kolme siirtoa. Kiitos esittelijöille. Onko kysymyksiä, huomioita? Sopiiko, että äänestämme kokonaisvaltaisesti näistä kolmesta siirtopyynnöstä? En näe vastustavia ja ne, jotka hyväksyvät nämä kolme siirtoa, niin voisitteko nostaa kätenne ylös? Kiitos. Onko vastustavia ääniä? En näe niitä. Onko tyhjää äänestäviä? En näe niitä. Anteeksi puheenjohtaja Korja, kaksi tyhjääntä. Nämä siirrot on siis hyväksytty. Toivottavasti neuvosto myös hyväksyy ne. Rova Holmeier, muista pääluokista joitakin siirtopyyntöjä. Aha, siellä on vielä 55, sanoo puheenjohtaja. Haluaisin esitellä tämän 55, mutta Holmajer, josta, tämähän koskee teitä. 55 liittyy rakennuspolitiikkaan, joten voimme pyytää edustaja Holmajeria esittelemään tämän. Me havaitsimme, että Luxemburgissa on vakava ongelma Jean Monnet rakennuksessa. Sieltä on löytynyt asbestia, joka on vaarallista kaikille käyttäjille ja kiireellinen ratkaisu on tässä otettu käyttöön. Hän tietää varmasti tilanteesta paremmin kuin minä. Palataan tähän, kun puhumme enemmän sitten kiinteistöpolitiikastakin laajemmin. Mutta Rouva Holmaier, teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Niin, tämä kiinteistöaihe on sellainen, että me saamme vielä tietoa komissiolta. Jean Monnet rakennuksesta on kysymys. Se ei ole enää turvallinen, siellä on asbestia eikä se ole hyvä työ, työpaikka enää ihmisille on hyvin kallista löytää väestötilat, kunnes me saamme uuden Jean Monnet-rakennuksen. Me emme voi millään tapaa pitää siellä työntekijöitä, mutta kuitenkin ensi kertaan mennessä minä hankin lisätietoa. Meidän täytyy tämä projekti toteuttaa, vaikka se eh, on hyvin kallis, mutta kysehän on työntekijöille hyvin tärkeä asia. Aikaisemminhan asbestia käytettiin rakennusmateriaalina eh, seinissä ja muissa ja siellä missään tapauksessa ei voida enää kahta kolmea vuotta olla. Mutta mitään muuta ei voida ajatella ja vaikka se todella onkin kallista. Meidän täytyy tietenkin vielä neuvotella jäsenvaltioiden kanssa, mutta on aivan varma, että työntekijät eivät voi siellä jatkaa. Sitten minä tulen näihin ja muihin asioihin. E, Euro, EU-tuomioistuin on säästänyt energiaa ja 80 000 tarvitaan näihin software-hankkeisiin. En tiedä, miten liittyykö tämä instituutioihin vai puhunko nyt kaikesta yhtä aikaa. Tout en même temps. OK. Je suggère, oui, ehm, Siis ehm, alueiden komitea, siellä on monta asiaa. Ako haluaisi suuremman matkabudjetin ja haluaisi ot, ottaa sen toiselta budjettikohdalta, se on 50 000 euron määrä, ja se on mahdollista. Ja sitten tekniset laitteet, 45 eh, 000 on kysymyksessä. Ja sitten fitting out of premises, eh, eräänlaisia korjauksia lämpöjärjestelmään. Ja tällainen keskitetty eh, kaasukeskuslämmitys rakennettaisiin ja 45 000 euroa siihen ja myöskin IT-puolta vahvistamaan he myös haluavat ryhtyä. Tämä on siis ohjelmisto ja ylläpitoa. 48 000 vähän päälle. Tähän tarvitaan rahaa. Sitten on jäsenportaali, jotta AKn jäsenet voivat paremmin eh, olla yhteydessä. Ja sitten extranet ja intranet eh, on tarkoitus uudistaa tähän tarkoitukseen. Tämä johtaisi siis siihen, että siirrytään enemmän sähköiseen viestintään eikä paperidokumentteihin. dokumentteihin. Sitten edelleen haluat, haluttaisiin vahvistaa sähköisiä laitteita muillakin aloilla – ja 27 420 siihen tarvitaan. Ja viimeinen, mitä AK haluaa, tämä on suuri summa 950 000, joka on otettavissa näistä indeksikorotusten käyttämättä jättämisistä. Ja tämä menisi sitten vuokrakuluihin, joka toisaalta sitten säästyisi ensi vuodelta 25 000 tähän on tarkoitus ottaa. Sitten on eräs iso asia, josta meidän pitää päättää täällä parlamentissa. Asia, joka ei tulisi budjettiin, vaan että meillä olisi varoja ensi vuoden laskuihin – Meillä on 71 miljoonaa siirrettävä. 71 miljoonaa. Meillä on myös siirtymäajan eh, kulut. Tässä on assistenttia vähemmän kuin mitä eh, alun perin ajateltiin. Sieltä voidaan säästää myöskin jäsenten kohdalla. Ja 38 miljoonaa olisi kyseessä ja mitä, mistä muut rahat sitten tulevat, ne tulevat muista budjettikohdista. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän ei, ole, ei tarvitse velkaantua tämän takia. Ja sehän on hyvin myönteinen asia. Eikä tästä CAD-rakennukseen liittyen siis tarvitse velkaa ottaa. Sitten talous- ja sosiaalikomitea, hekin haluavat uudistaa omia tilojaan, ylläpitoa myöskin IT-sektorilla. Tässä on yli 900 000 kyseessä. Ja sitten viimeksi tulee tämä ombudsman. 155. 000 on kyseessä. Minun täytyy nyt vielä katsoa, mistä nämä on ajateltu ottaa. Tämä tulee kääntämisestä ja julkaisemisesta. Ja tämä tarkoittaa myös siitä, että pitää maksaa palkat ja ottaa huomioon myöskin 0,8 indeksikorotus. No niin, nyt minä yritin tämän näin nopeasti ja pikaisesti teille kertoa concilier clarté. Tämä oli hyvä, selkeä nopeus. Kyllä se oli hieno suoritus, rouva Gressle. Kiitos teille. 12,2 minä ihmettelen, että 12,1 miljoonaa jää näistä assistenttien palkoista – minun täytyy, onhan tässä niin, että me tarvitsemme avustajia. Ja on vähän yllättävää, että tällainen summa täällä näkyy. Merci. Kiitos. Vastaus Rova Holmeierilta. Aivan lyhyt vastaus. Tätä ei ensi vuonna enää ole tätä budjettikohtaa on ajateltu näitä henkilöitä, assistenttien jäseniä, jotka lähtevät palveluksesta, mutta tätä ei voitu eh, ennakoida sillä tavalla, emme voi tietää, mikä prosenttiluku tässä tulisi käyttöön, eh, mutta ensi vuonna sitten me selvitämme sihteeristön kannalta, mikä tämä assistenttien tilanne on. Eli ensi vuoden budjetissa näitä rahoja ei enää ole käytettävissä. Merci. Autre Kiitos. Onko muita kysymyksiä? Qu'est-ce qui reste à payer? Mitä meillä nyt jää maksettavaa, Rouva Holmeier? Kuinka paljon siis CAD-rakennuksesta pitää vielä maksaa ja kuinka paljon rahaa puuttuu? Minä haluaisin nimittäin tietää, ja minkälaisia jos meillä on tiettyjä budjettikohtia, joissa liikaa rahaa, toissa liian vähän, niin me teemme tämän ihan samalla tavalla kuin tämä residence-kiinteistö tässä neuvostolla. Ja muut sitten kritisoivat meitä, mutta meidänkin täytyy tietää, mitä todella tarvitsemme. Monsieur Arnott. Edustaja Arnott. I'm, yes, I'm just wondering... Niin, pohdin vain ensimmäistä ehdotusta, joka mainittiin. Se oli asbestiin liittyvä turvallisuusnäkökulma. Olisiko mahdollista ottaa tätä äänestettäväksi erikseen, koska minulla on siitä eriävä mielipide. Über Jean Monnet stimmen wir heute gar nicht ab. Jamonesta me emme ollenkaan nyt päätä. Bon. Retirez votre demande de... No siis, vedämme pois teidän erityispyyntön Konrad Adenaurista. Mitä siitä nyt on jäljellä rahoitettavaa? Also das CAD-Gebäude wird gerade erst gebaut und wir CAD-rakennushan on vain rakenteilla tässä vaiheessa ja me yritämme äh, sitten selvitä näiden leikkausten kanssa, joista olemme päättäneet. Ja me pysymme rahoitussuunnitelmassa eh, sen jälkeen, mitä Luxemburgin vierailun jälkeen budjettivaliokunta sai tietoonsa. Eikä meillä ole minkäänlaista ylibudjetointia ollenkaan. Siis kaikki tämähän tapahtui vaalivuonna ja meillä oli hyvin paljon epävarmuustekijöitä, joten melko hyvin tämä budjetointi on onnistunut. Me kuitenkin ajattelimme, että kaikki eh, rahat on meillä tätä rakentamista varten, ettei tarvitse velkaantua ja maksaa korkoja. Minä voin tietenkin ensi kerralla tuoda tämän taulukon mukaan teille nähtäväksi. Ensi vuonna meillä ehkä äh, olisi ollut 84 tai 85 miljoonaa ja nyt tässä meillä on jo tänä vuonna 71. Äh, Jos voin lisätä yhden täsmännyksen. Tällä siirrolla me pääsemme rahoittamaan 186 miljoonaa, joka merkitsee 40 prosenttia loppuku- loppukustannuksista. Eli kyllä tässä nyt on lähdetty liikkeelle ja on käytetty lähes puolet rahoituksesta tähän hankkeeseen. Jos nyt halutaan budjetillista selkeyttä, ei kai, olisi kai hyvä, että kun tällaiset hankkeet käynnistetään, että niin kirjataan ne saman tien talousarvioon. Jos nyt oikein ymmärsin, niin määrärahat pitää kirjata näihin siirtoihin, mutta jos on 71 miljoonasta, Täällä on kyllä kovin kylmä täällä salissa, huomauttaa puheenjohtaja. Säästetäänkö täällä nyt aika reippaasti lämmityksestä? Pitää laittaa kaulaliina kaulaan, kun täällä on niin viileätä, sanoo puheenjohtaja. Eh, eh, eli siis jos pitää säästää, jos halutaan rahoittaa kadrakennuksen rakentaminen. No, hyvä. Kyllä varmasti valiokunnan jäsenet saivat riittävästi tietoa voidaksemme äänestää. Sopiko teille nyt, että äänestämme kaikista näistä siirtopyynnöistä, joita Rouva Holmeijer meille esitteli? No niin, äänestämme nyt sitten, ketkä puoltavat, että hyväksymme nämä siirrot, joita Rouva Holmeijer esitteli. Nostakaa kätenne ylös, olkaa hyvä. Kiitos. Vastustavat äänet? An yksi. Vastustava ääni, tyhjää äänestäviä. Kolme tyhjää olemme näin ollen hyväksyneet tämän, eli äänestystulos oli myönteinen. Hienoa. Näin ollen olemme... Meillä on kyse nyt vielä kiinteistöpolitiikasta. On kyse vierailijoiden vastaanottoalun perustamisesta Euroopan parlamenttiin Brysselissä. Vierailijoille tarkoitettu tila. Rouva Holmajer, saatte jatkaa. Tässä on periaatteinen kysymys. Meillä on 2,67 miljoonaa ja meidän täytyisi päättää periaatteessa siitä, että mitä valiokunnassa nyt hyväksytään. Tässä voidaan kysyä, että miksi tämä on merkitty luottamukselliseksi asiakirjaksi eikä oikein alun perinkään tiedetti, että miten tämä rahoitus järjestyy, mutta tietenkin me haluamme aivan optimaalisella tavalla toimia. Ja tästä syystä minä olen pyytänyt, että sihteeristö jakaisi kollegoille oleelliset tiedot tänään. On kysymys siitä, että me haluamme uuden vierailupisteen, koska meillä on huomattavia ongelmia tässä bussipysäkkien kanssa, koska ihmiset joutuvat sitten keskelle liikennettä busseista ulos ja me olemmekin hyvässä aja, aikataulussa jo ryhtyneet eh, tätä suunnittelemaan. Meidän täytyy saada jonkinlainen muu tuloreitti näille vierailijoille. Meillä on 324 alue, joka on kyseessä. E, siellä on siis vierailija-alue ja siellä on kaikki WC-tilat ja muut. Ja sitten on yli 300 e, alue, joka tähän on varattu, ja te tiedätte, miten paljon bussit vievät tilaa, ja kun ovet aukeavat, niin ihmiset joutuvat aivan mahdottomaan liikenteen pyöritykseen linja-auton siirtyessään. Meillä on siis suunnitelma, jonka täytyy tässä raamissa pysyä, josta on sovittu. Meillä on sitten kaiken lisäksi 164 arkistotilaa ja sitten myös sähköasioihin jonkin verran tilaa. ihmisille myöskin turvatarkastus kestää hyvin kauan. Sitä pitää pystyä nopeuttamaan, koska tämä aiheuttaa myös ongelmia assistenteille. Tässä on hankintamenettely myöskin kysymyksessä. 5,2 miljoonaa on kyseessä ja vuonna 2014 2,6 miljoonaa ensi vuonna, 2,544 miljoonaa kysymyksessä. Ja näin paljon rahaa tarvitaan, jotta kaikki vieraat voidaan ottaa vastaan. Ja sitten täytyy katsoa, miten näitä parlamentin konferenssitiloja voidaan käyttää PHS-rakennuksen eh, puolella. Eh, sehän on myös 30 vuotta vanha rakennus ja siihen liittyy joitakin ongelmia. Atrium-rakennus eh, täytyy toteuttaa kahden vuoden sisällä, jotta sitten mm, ollaan aikataulussa, kun muut eh, asiat painavat päälle. Ja me tarvitsemme todellakin 2,6 miljoonaa vuonna 2014 ja 2,5 miljoonaa ensi vuodelle. Wenn es noch Fragen gibt, es gab... Jos on vielä kysymyksiä, niin voitte kääntyä puoleeni. Kiitos. Joku haluaa siellä käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich denke, äh, was Frau Hohlmeier eben... Niin, kiitoksia. Se, mitä Rova Holmeier tässä sanoi, se kuulostaa aivan järkevältä. On todellakin, siihen ei liity mitään epäilystä. Minä olen uusi parlamentissa ja minä olen varjoesittelijänä näissä kysymyksissä. On vähän ihmeellistä se, että miten tämä viestintä e, sujuu. Tässä on budjettipäätös parlamentissa kyseessä ja tämä täytyisi olla myös saatavilla puolueryhmille, jotta ne voisivat ajoissa katsoa näitä lukuja. Minä lähden siitä, että muut e, puolueryhmät eivät myöskään ole saaneet näitä. Minä sain itse omani eilen. On olemassa PowerPoint-esitys asiasta, joka on ihan hyödyllinen, mutta se ei ole digitaalisessa muodossa olemassa. Joten se ei ollut niin hyödyllinen, hyödyllinen tai helppo käyttää. Ja minä olen sitä mieltä, että asiasta täytyy voida vielä keskustella. Bien, sur l'urgence, madame. Kiitos kiireellisistä asioista, rouva Holmeier. Me voimme tietenkin käsitellä näitä. Meillä on eräitä asioita, jotka pitää ennen vuodenvaihdetta saada valmiiksi. Ja yksi virhe täällä varmasti on tapahtunut tässä varjoesittelijän roolissa. Nämä asiakirjat on leimattu puhuttu luottamuksellisesti. Kollega Manka kyllä tuntee tämän asian. Kyllä me voimme näitä asiakirjoja eh, vaihtaa ja toimittaa, mutta ne ovat edelleen eh, luottamuksellisia. Ja me emme voi niitä julkaista julkisesti, koska se on mahdollista, että se vahingoittaa sitten julkista Äh, hankintamenettelyä, siksi niitä ei voida kokonaisuudessaan jakaa, mutta esittelijöille ja varjoesittelijöille äh, heidän kanssaan on tarkoitus asioista keskustella. Mutta joka tapauksessa nämä summat on jo kaksi kertaa vahvistettu. Niitä ei nosteta eikä lasketa, siinä on budjetti jo valmiina. Ja myöskin CAD oli budjetissa ja, ja jotka ovat uusia tässä talossa, niin eivät ehkä tiedä, että ne summat, jotka talousarvioon on laitettu, ne pysyvät, niitä ei enää muuteta. Vain seurataan sitä, että suunnittelu etenee, ei sellainen suunnittelu, mistä jo kaksi kertaa on päätetty, eli se on se, mitä me teemme. Me emme voi julkisesti näistä detaljeista keskustella, koska muuten me vaarannamme koko suunnittelun. Joten pyydän, että ymmärrätte tämän luottamuksellisuuden. Ja koska aikaisemminhan tähän ei ollut nimetty varjoesittelijää, ja olen tietenkin iloinen, että tähänkin asiaan, että minä sain varjoesittelijän, koska sitten voimme suoraan keskustella näistä asioista aivan normaalin käytännön mukaan. Meillä on nyt aikapaineita. Eli tämä ei ole mitään uutta. Tämä on mukana budjetissa ja kaksi kertaa todellakin päätetty. Madame Gressle. Rouva Gressle. Ich habe eine Frage, wieso müssen wir etwas dann beschließen, wenn alles schon... Kaikki on aivan äh, selkeää. E, enhän minä voi sellaista päätöstä tehdä, joka sisältöön tunne. Missä tämä on ilmoitettu? Miss, missä kaikki tämä on? Kyllä se on jaettu. Kyllä se on jaettu. Minulla nyt ei ole mitään hyvää tunnetta tästä. Minä olen tänne valittu parlamentaarikoksi ja tämä on hyvin vaikea menettely nyt. Tämä on aivan julkisesti jaettu kaikille jäsenille. Mä ja edustaja Maan. Äh, minä haluaisin tässä Siis se, että en ymmärrä ollenkaan sitä, miksi varjoesittelijälle tietoa ei tullut, mutta kuitenkin haluaisin tätä vielä enemmän työstää. Tämä on tietenkin hyvin vaikeaa, kun minä en tiedä sisältöä riittävästi. En tunne sitä. Ja minä ehdotan, että me siirrämme tämän ensi viikkoon. Mrs. Kreisler. Madame nous a dit que... Holmeyer sanoi, että pitää te, päättää tästä jotakin ennen kuun loppua. Ehkä me voimme sopia siitä ensi viikolla. Rova Gressle, sopiiko se? Sagen, unter welchen Zeitdruck Sie stehen oder nicht stehen. Ehkä voitaisiin kertoa tästä aikataulusta, minkälaisia aikapaineita tässä on. Silloin tietäisimme, missä puitteissa päätös tehdään. Minä olen tämän paperin nähnyt, mutta mutta tämähän on tällainen päätökseen liittyvä tiedonanto. Olisi mukava, jos saisimme lisää tietoa. En ole nähnyt mitä rakennussuunnitelmaa, ja minä olen aivan valmis kyllä tässä. Olisin mielelläni nähnyt jotain lisää. Monsieur Cleti. Edustaja Kleti on rahoituspalvelusta pääjohtaja. Hän selvittää vähän tilannetta. Kiitos puheenjohtaja. Pieni täsmennys tähän kysymykseen, joka liittyy luottamuksellisuuteen. Uskoisin, että me olemme vain tässä soveltaneet varainhoitoasetusta, josta on päätetty myös tässä samaisessa rakennuksessa. Siinä sanotaan, että jos toimielin pyytää, niin artiklaa, artikla 203 kohta 5 sanoo, että asiakirjat, jotka on toimitettu, jotka liittyvät kiinteistöpolitiikkahankkeisiin, ovat luonteeltaan luottamuksellisia. Erityisesti siis, silloin se tarkoittaa sitä, että tämä asiakirja on toimitettu budjettivaliokunnan puheenjohtajalle. Ja uskoakseni se on ollut käytettävissä luottamuksellisessa käytössä, jotta, sitä, jotta jokainen jäsen pääsisi saisi siitä tietoa ilman rajo, siis rajoituksista saisi siitä tietoa. Informaatiota ei saisi käsitellä sillä tavalla, sitä ei saa laittaa välttämättä verkkoon, koska silloin me voisimme joutua vähän hankalaan tilanteeseen, kun on kyse tarjontakilpailuista, jotka ovat meneillään. Mutta hyvä rouva, tästä hankkeesta jo kirjoitti, hyväksyttiin jo silloin, kun puhuttiin kahden kun puhuttiin vuoden 2005 budjetista ja määrärahoista, niin ne, silloin se kirjattiin ensi vuoden budjettiin. Meillä on kaksi tasoa budjettivaliokunnasta. Meillä on Le même article 203. Kaksi käsittelytapaa tämän kohda, jo kahdessa kohdassa käsitelty. Nyt olemme loppuvaiheessa, jossa meillä on tarjouksia pöydällä. Me voisimme teille todellakin osoittaa, että loppukustannukset olisivat noin 100 miljoonaa 200 000. Budjettivaliokunta on nyt siinä vaiheessa, voimme esittää tämän viimeisen vaiheen. Ehkä tämä on ollut vähän työtelijästä ja tuskallista päästä tähän, vaise- tähän vaiheeseen. Ja lainsäädäntökauden vaihtominenkin vaikutti ehkä siihen, joitakin elementtiä pitäisi ehkä palauttaa miehen, mutta kyllä meillä on punainen lanka käsissä ollut, eikä se ole missään vaiheessa katkennut. Kiitos pääjohtajalle koska me voimme tätä kysymystä käsitellä uudestaan ensi viikon torstaina, kun meillä on tuolloin valiokunnan kokous, niin ehdotan, että äänestämme vasta tuolloin. Rova Kresle vielä. Sanoin, että jos nämä asiakirjat ovat saatavilla, jos ne ovat luottamuksellisia, elähän menettelyt sitä varten. Minä en saanut mitään kutsua tullakseni paikan päälle perehtymään asiakirjoihin, jotka ovat luottamuksellisia. En minä halua synnyttää ongelmia, mutta minä kyllä kyllä nyt tässä kieltäydyn äänestämästä jostakin, johon en ole perehtynyt. Olisi ihan mukavaa, jos näihin asiakirjoihin pääsisi perehtymään ajoissa. Ei nyt käytetä koko loppuiltaa tähän. Ehdotan, että äänestämme ensi viikolla, eli teillä on silloin riittävästi aikaa perehtyä tähän asiakirjaan ensi viikon torstaihin mennessä. Vain tiedoksi nämä oleellisimmat tiedot hankkeesta ovat PowerPointina kaikille julkisesti nähtävissä jo tänään, siis jäsenille. On kysymyksessä vain firmojen nimet, ja me emme siis suuren julkisuuteen niitä voi saattaa, ja se on aivan selvä. Ja me olemme tästä valiokuntana sopineet. Mutta nämä voidaan siis nähdä PowerPointeista, joka on teille avoimena. Siinä ei ole mitään salaista. Mutta sitä ei vaan tuotu tänne pöydille paperimuodossa, koska se on nyt sitten internetissä nähtävissä, koska siellä kuvat ovat paljon selkeämpiä. Bien, et eh bien, Hyvä ensi viikon torstaihin mennessä te olette ehtineet perehtyä siinä silloin äänestämme. Onko muita asioita kohdassa muut asiat? Ei siltä näytä. No niin. Kiitos kaikille osallistumisestanne. Kokous on päättynyt.